Kiitos. nyt edustaja Flanagan. Kiitos. George Orwell olisi jopa yllättynyt siitä, miten tämä organisaatio on nimetty, otetaan 10,5 miljardia kuudeksi vuodeksi. Tämä on hyvin mielenkiintoista, mutta tällä rahastolla on mahdollisuus antaa aseita Afrikan maille, joissa on historiallisesti ollut poliittista levottomuutta ja ihmisoikeusrikkomuksia, ja näitä maita myös tuetaan sotilaallisella ja teknisellä avulla. Minä torjun tätä, tämän ehdotuksen, jos tämä toteutetaan, kenties sille niin pitäisi antaa uusi nimi, sopeampi nimi olisi Euroopan aseiden tukemisvirasto. Jotkin maat, jotka ovat, ovat käytössä, joita me tässä ollaan Mari, Mali ja Somalia. Mitä tapahtuu Malissa? Missä hallituksen tekemä som- milit, miliset ovat tehneet se? Me Tämä Irlanti riittyy tähän unioniin harjoittaakseen yhteistyötä Euroopan kansakuntien kanssa säilyttäen puol- puolettomuutensa. Irlanti ei säilytä puolettomuutta, jos se tukee tällaisia hankkeitaan. Tämän oli tarkoitus olla rauhanprojekti ja sitä se ei kyllä enää ole. Kiitos kollega Flanagan ja lopuksi edustaja Papadakis. Euroopan unioni on aikaisemminkin käsitellyt tätä. Ihmiset tietävät, kun puhutaan rauhasta, niin sota on tulossa, koska on jälleen uusi vanhollinen mekanismi tulossa. Ja sillä suoraan rahoitetaan käytännössä armeijoita. Se on imperialistinen väliintulo myös jäsenvaltioihin ja hallitusten toimiin koska sotilasmenoja kaksinkertaistetaan, puhutaan puolestatoista miljardista per vuosi. Ja todellakin tämä on provokaatio ja siinä halutaan jopa, että naiset osallistuvat näihin vaarallisiin operaatioihin. 70 vuotta Naton perustamisen jälkeen ja sen jälkeen 20 vuotta sitten, kun turvallisuus ulkopolitiikka puolustus peruutettiin ja ja sen jälkeen kun Jugoslaviassa NATO pommitti, niin jälleen kerran tulossa imperialistinen välintulo. Ihmisen täytyy tajuttaa, kuka vihollinen on, imperialistiset liittoumat ja niiden hallitukset. Kiitos edustaja Papadakis. Tässä siis menetelmän puhujalistaa ja lopuksi vielä kerran komission puolesta komissionisen King. Chair, um... Puhemies, kiitokset arvoisille jäsenille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Kiitos kommenteista ja ehdotuksista. Haluaisin sanoa herra Pimenta Lopesille, että sen sijaan, että tässä nyt mitään piilotella, tämä on avointa toimintaa. On hyvin selvää, mitkä ovat tarkoitukset, kuten myös mietinnössä on todettu, on hyvin selvää, mitkä tulevat olemaan päätöksentekomenettelyt. Ja tämä on avoimesti kaikkien valvottavissa. Työ on jo käynnissä joillakin alueilla, kuten myöskin mietinnössä on todettu. Se, että taataan, että tulevaisuudessa herkkien välineiden siirrot tapahtuvat kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja myöskin asian, asia koskevien EUn sääntöjen mukaisesti. Tämä on jotakin, mitä me tulemme pitämään erittäin tärkeänä Olemme täysin yhtä mieltä siitä, että Euroopan parlamentin täytyy pysyä ajantasalla kaik- säännöllisesti siitä, miten tätä välinettä käytetään. Ja tämä on sitoumus, jonka me mielellämme teemme. Joten kiitos vielä kerran kaikille niille, jotka ovat olleet mukana aiheen käsittelyssä. Tiedän, että jo näkemykset ovat hyvin voimakkaita. Kiitos mietinnöstä ja toivon, että se saa huomenna tukea. Kiitos komission sen King ja lopuksi vielä kerran yksi minuutti edustaja Vautmans. Kiitoksia puhemies komission sen kollegat. Täällä usein kuultiin sana rauha ja turvallisuus. Valitettavaa kyllä, maailmassa on hyvin paljon ihmisiä, jotka eivät tunne näitä sanoja. Monet elävät äh, so- sodassa, keskellä sotaa. Siksi tämä rauhanrahasto on niin tärkeä. Se on joustava väline, joka mahdollistaa sen, että ulkoinen toimintamme on tehokkaampaa. Tämä väline mahdollistaa sen, että voimme tukea kumppaneitamme operaatioissa ja voimme äh, ilmeiset kustannukset, uhraukset tällä tavalla välttää. Tämän välineen kautta Tämä väline on erittäin tärkeä Euroopalle ja kansalliset juuri tällaista peräänkuuluttavat meiltä. Ja kun ulkopolitiikasta puhutaan, me voimme joko bluffata tai sitten toimia. Tämän välineen kautta voimme toimia käytännössä kentällä ja saada enemmän rauhaa maailmaan. Toivon mukaan tämä tullaan huomenna äänestämään tai hyväksymään äänestyksessä. Kiitos. Keskustelu on nyt päättynyt. Äänestys on huomenna. Seuraava istunto alkaa huomenna torstain 28. maaliskuuta kello 9. Esitystä on julkistettu ja on nähtävissä Euroopan parlamentin verkkosivulla. Toivotan kaikille hyvää matkaa kotiin. Kiintän talon yksi työntekijöitä ja toivotan kaikille hyvää yötä. Istunto on päättynyt.